Die Sitzung ist eröffnet. Istunto jatkuu. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Käykää paikoillenne. Meine Damen und Herren, wenn Sie sich von mir gestört fühlen, dann sagen Sie... Niin, hyvät naiset ja herrat, jos minä häiritsen teitä, niin kertokaa ihmeessä. Muussa tapauksessa pyytäisin, että käytte paikoillenne. Kiitos. Artiklan 7 mukaisesti koskien taloudellisia sidonnaisuuksia. Eilen 15. heinäkuuta 2014 viisi valiokunnan jäsentä on nimetty